Okay, colleagues, let's start. No niin, arvon kollegat, voisimmeko aloitella? So, guten Morgen, liebe Kollegen. Hyvää huomenta, arvon kollegat. Toivotan teidät tervetulleeksi tämänpäiväiseen kokoukseemme. Esityslista luonnos on jaettu, eikä minulle ole kantautunut muutostoiveita korviini, joten siirrytään suoraan kohtaan kaksi puheenjohtajan ilmoituksiin. Ihan lyhyesti omalta osaltani sen verran, että 14. maaliskuuta pari viikon päästä järjestetään ja Valmisteluta on käyty kansallisten parlamenttien edustajien kanssa – Ensimmäinen ohjelmaluonnos on jo pöydällä ja siinä on huomioitu vierasluennoitsijan ja erityisedustajien kanssa kollega Miro, jälleen rakennus- ja kehityspankin edustaja on paikalla, sitten Philip Maistat on myöskin luennoitsijana mukana. hän on investointipankin puheenjohtaja ja sitten iltapäivällä Pervonsin ansiosta olemme saaneet paikalle myöskin Jacques Delorin entisen komission puheenjohtajan. Se on varmaankin kokouksemme kohokohta. Yli 20 parlamentista on tulossa vieraita paikalle, joten väkeä on tulossa yllättävän paljon ja 15 parlamentista on saatu vastauksia meidän esittämiimme kysymyksiin. Mehän jaoimme kysymysluettelon, eli yli puolet parlamentista ovat jo vastanneet tiedusteluihin, joten olemme suht tyytyväisiä siihen, miten asiat ovat edenneet sen verran tästä tilanteesta. Ja tehän tiedätte, että konferenssin jälkeen järjestämme illia, illallisen yhdessä Ekon valiokunnan jäsenten kanssa. Ja 15. päivä aamupäivästä Ekon järjestää yhteisen kokouksen parlament, kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Näin pääsemme kohtaan kolme, eli pöytäkirjan hyväksyminen seuraavasta kokouksesta. Olette saaneet sen omalle kielelleni käännettynä ja tar- kukaan ei ole esittänyt mitään muutosehdotuksia näihin pöytäkirjoihin. Ja nyt itse kokouksen keskeisimpään kysymykseen, eli kohtaan neljä. Kyse on siitä, että me katsomme mietinnön kokonaisrakennetta, eli lopullisen mietinnön rakennetta. Lopullinen mietintö ei ole kuitenkaan vielä mustaa valkoisella edessämme, mutta mutta meillä on ainakin jo tietoa siitä, miltä tämä mietinnön rakenne tulisi näyttämään ja mitkä ovat ne keskeisimmät kysymykset, joita yksittäisissä kappaleissa tullaan käsittelemään. Ja näistä kysymyksistä meidän tulisi tänään keskustella ja ehdotan seuraavanlaista menettelytapaa. Alkuun Pervons esittelijän ominaisuudessa kertoo meille tästä rakenteesta ja keskeisimmistä viesteistä ja niistä keskustelemme sitten yhdessä. Koordinaattorit ja muutkin valiokunnan jäsenet saavat mahdollisuuden kantaa kortensa kekoon, joten olepa hyvä, Pervaos. Euh. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Tämä on erittäin tärkeä hetki. Loppu meidän äh, kriisivaliokuntamme lopputyylle. Jos nyt katsotaan tätä menetelmää, jota olemme käyttäneet äh, tässä toisessa vaiheessa, niin äh, me olemme edenneet hyvin eri tavalla verrattuna ensimmäiseen työskentelyvaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa meillä oli monta mahdollisuutta keskenämme puhua sisältökysymyksistä ja Varmasti kaikki toivoisivat, että tämä loppuvaihe kriisivaliokunnassa hoituisi. Ehkä vähän varmemmalla kädellä Niinpä eh, ajatuksena oli, että ennen kuin annan eh, mietintöluonnoksen, eh, niin keskustelisimme yhdessä ja selventäisimme kaikkien tavoitteita tässä yhteisessä työssämme. kun nyt olen katsonut näitä keskustelujamme sisältökysymyksistä, riippumatta siitä, mitä on puhuttu eh, kansallisten parlamenttien kanssa ja komission kanssa, niin eh, tähän mennessä täällä keskenämme meillä on ollut yksi suuntaviivoja käsittelevä keskustelu. Eh, ja siinä vaihe, se oli siinä vaiheessa, kun aloitimme kakkosvaiheen työssämme. Ja minulla on johtopäätöksenä aivan selvästi tästä näkemysten vaihdosta päässäni, varsinkin kun kuuntelin Tankerin ja puheenjohtajan puheenvuoroja tuolloin, niin sanoisin seuraavaa. Ensinnäkin kaikki, mitä on saatu aikaan ensimmäisessä mietinnössä, niitä, ei, niitä asioita ei pitäisi uudestaan avata. Ensimmäisessä mietinnössä oli kaksi vaihtoehtoa. Puhuimme esimerkiksi Otmar Karasin kanssa tästä. Piti tietää riittääkö se, että kysymme kysymyksiä vai voimmeko mennä vielä pidemmälle, määritellä suuntaviivoja, jotka olisivat strategisia ja koskisivat tulevaisuutta. Niin kaikilla on omat poliittiset vastuunsa mm, ja siitä syystä valittiin toinen vaihtoehto ja se tarkoittaa, että tämä välimietintö Siinä on hyvin voimakkaat johtopäätökset koskien sisältökysymyksiä ja eurooppalaista viestiä, suuntaviivoja ja se, mitä haluamme tästä irti tästä työstä. Minä ehdotan, ettei avata näitä kohtia, jotka on saatu jo tuohon ensimmäiseen mietintö, mietintöön. Ja kun nyt laadin mietintöä, minä pitäydyin hyvin tiukasti tähän sääntöön. Ja sitten toinen seikka, joka minun mielestäni on hyvinkin olennainen, on aivan kuin ensimmäisessä vaiheessakin me emme halua puuttua siihen työhön, jota tekevät lainsäädäntövaliokunnat tässä vaiheessa. Eli koko tämä paketti, joka on talous- ja sosiaali, eh, tosiaan, talous- ja eh, raha-asianvaliokunnassa, varsinkin koskien vakauspakettia. Eh, sitä ei oteta enää tähän mietintöön. Tässä on tärkeitä kohtia meille kaikille, mutta jos tässä loppumietinnössä sanomme uudestaan ei lainsäädännöllisesti se, sen mitä sanotaan lainsäädännöllisesti muualla, niin me emme optimaalisesti käytä sitä mahdollisuutta, joka meillä on tässä loppumietinnössä. Niinpä minä toivoisin, että kaikki olisivat vastuullisia, eivätkä yrittäisi tämän loppumietinnön kautta ottamaan esiin sellaisia kohtia, joihin eh, ei oltaisi tyytyväisiä tuossa lainsäädäntöpaketissa. Sitten eh, kolmas rakenneseikka on tärkeä myös. Eh, sellainen johtopäätös, johon tulimme silloin, kun keskustelimme suuntaviivoista aivan mm, meidän tämän vaiheen, työvaiheemme aluksi ja e, sen mukaan, mikä meidän tehtäväalueemme nyt on, niin meidän pitäisi katsoa kunnianhimoisemmin, eurooppalaisemmin, e, mm, ja useimmat täällä ovat sillä kannalla, e, me katsoisimme pitkällä aikavälillä asioita. Ja minusta vaikuttaa siltä, että me keskenämme Tietenkään kaikki eivät välttämättä ole aivan samaa mieltä, voisin kuulla heidänkin mielipiteensä. Me olemme kuitenkin keskenämme sitä mieltä, että meidän pitää käyttää mahdollisuus, joka meillä tässä mietintövaiheessa on, ja katsoisimme, miten Eurooppa-oikeuden pitäisi kehittyä tulevaisuudessa. Ja tämä on meidän kunnianhimoinen tavoitteemme. Vaikka mm, sitten pitäisi nyt uudistaa sopimuksia tässä vaiheessa johtuen tilanteista, niin me olemme sitä mieltä kuitenkin, että se ei ollut lopullinen uudistus, vaan meillä pitäisi olla joko uusi uudistu, tai sitten äh, miettisimme uudestaan euroaluetta. Ja tämän mietinnön kautta me voisimme äh, aloittaa uudelleen keskustelun siitä, mikä meidän mielestämme on tarpeellista tässä. Halusin vain äh, täsmennystä äh, kollegoilta, että olemme samaa mieltä näistä suuntaviivoista. Ja nyt sitten tämä asiakirja, joka teille on jaettu, ja äh, me emme äh, tosiaankaan halua aloittaa uudestaan näitä keskusteluja. Ne ovat usein hedelmällisiä. Halutaan tietenkin saada aikaan yhteinen johtopäätös, mutta jotta vältetään turhat sudenkuopat, niin nyt tämän kokouksen lopuksi me voisimme lähteä täältä niin, että meillä on selkeä, että tuki tämän mietinnön rakenteelle. Minä en halua lähteä uudestaan keskustelemaan, mm, ellei tämä saada ensin kunnon rakennetta aikaan. Ja niinpä minä ehdotan teille, että otetaan uudestaan käsittelyyn nämä kuusi kysymystä sellaisenaan, kun ne on vahvistettu koordinaattorien kokouksessa yksimielisesti. Me aloitimme toisen osan työstämme näiden kuuden kysymyksen pohjalta ja niiden pohjalta olemme järjestäneet kuulemistilaisuutemme. Myös poliittiset ryhmät ovat järjestäneet kokouksensa niiden pohjalta. Sitä kautta saamme myös tämän loppumietinnön me voimme keskustella rakenteesta, mutta jos me katsomme, mitä ollaan sovittu aluksi, eh, ihan työskentelimme aluksi, eh, niin ei sitä kannata purkaa kokonaan. Haluaisin muistuttaa vielä siitäkin, että työskentelimme toisessa vaiheessa. Me teimme valinnan ensinnäkin että teemme kiinteästi yhteistyötä komission kanssa ja minun mielestäni tämä menee aivan siinä hengessä, jossa haluamme pysyä, että meillä on tasapaino yhteisömenetelmän ja HVK-menetelmän kesken. Minun mielestäni tätä on hyvin noudatettu ja puheenjohtajakin on sitä noudattanut. Sitten kansallisten parlamenttien kanssa käydyt keskustelut, Usein olosuhteet ovat hyvin vaikeat, kun meillä on vaikea sovittaa kaikki esityslistaan, mutta meillä on lopputulema, joka on aivan merkittävää, koska täällä kävi ainakin kaksi kansallista parlamenttia, hollantilaiset ja ranskalaiset, ja sitten meillä on ollut vierailuja Portugalin hankalampi Espanja. Nämä ovat kuitenkin tärkeitä maita ajatellen tämän kriisin arviointia ja sitten Saksa ja pian valtuuskunta Kreikasta ja sitten Yhdistynyt kuningaskunta ja Tsekin tasavalta ja kansalliset parlamentit ovat antaneet vastauksensa näihin kysymyksiin, joita me olemme esittäneet. Ja tästä lähtökohdasta me voisimme lähteä varmasti keskustelemaan näistä kuudesta aiheesta, jotka olemme valinneet tämän loppumietinnön aiheeksi. Ensimmäinen aihe liittyy valtionvelkoihin ja euron kriisiin ja siinä jälleen kerran meidän pitäisi yrittää katsoa hiukan pidemmälle kuin siihen, mitä keskustellaan talous- ja rahavaliokunnassa. Ja meidän täytyy katsoa myös ensimmäistä vaihetta, miten rakennetaan todellinen eurooppalainen varainhoito ja meidän täytyy miettiä, että miten voisimme keskinäistää tätä velkaa, millä ehdoilla, ja tästä on keskusteltu myös julkisesti. Del Pla ja muut ovat käsitelleet tätä ajatellen sitä velan määrää, joka olisi jaettavissa. Ja sitten toinen aihe, globaali eh, hallinto ja eh, tasapaino. Tässä on eh, mielestäni kolme kysymystä. Ja niitä kannattaa kehitellä hiukan pidemmälle. Ensimmäinen niistä liittyy tasapainoon, joka oli välimietinnössäkin esillä, mutta se menee askel askelta eteenpäin millainen sija Euroopalla on eh, maailmanlaajuisesti. Eh, ja kiitoksia vain poliittisille ryhmille näistä ehdotuksista, joita on saatu aikaan. Ja eh, huomasin näistä asiakirjoista, että ollaan huolissaan nimenomaan siitä, miten tartuttaisiin moniväli, monenvälisyyteen ja Kiina-kysymykseen. Tällä hetkellä mm, on nähtävissä, että monenvälisyys saattaa johtaa eh, kahdenvälisyyteen Kiinan ja eh, tai bilateraarisiin suhteisiin pelkästään Kiinan ja Yhdysvaltain välillä. Ja sitten toinen kysymys, joka liittyy raaka-aineiden saatavuuteen ja raaka-ainemarkkinoiden äh, toiminta aivan yleisesti. G20 puuttuu tähän kysymykseen, mutta tämä on tärkeä aihe, jota meidänkin pitäisi miettiä. Ja sitten kolmas näkökohta liittyy laajemmin rahoitusmarkkinoiden toimintaan ja niistä on nähtävissä selvästi, että eh, huonoja käytäntöjä eh, on käyttöön ja tässä eh, on reaalitalouteen eh, tietyt seuraukset ja mm, se pitää ottaa huomioon. Mainitsin tässä aivan eksplisiittisesti eh, Deutsche Börsen, Saksan pörssin ja New Yorkin pörssin fuusion mahdollisuuden ja tämän Euronextin Tästä olemme keskustelleet ja siinä nähdään, miten merkittäviä toimijoita tässä käsittelyssä on. Nämä toimijat ovat vaikuttaneet paljonkin talouden kehittymiseen. Tässä tulee esiin myös investointipankki kokonaisuudessaan ja nähdään, miten merkittävä tekijä on Saksan pörssi ja e, se on otettu esiin tässä mietinnössä, e, koska tämä asia ei e, tule täysin käsittelyyn näissä lainsäädäntötekstissä, niin siellähän tulee uudistuksia säädöksiin ja se on tietenkin taustalla, mutta kyseessä on kuitenkin markkinoiden toiminta ja e, siitä e, MIF-uudistus e, on tärkeä tekijä. Mutta mikä on to, millaista on todellinen rahoitusmarkkinoiden valvonta, kun meillä toimijat ovat näin merkittäviä? Ja toisaalta taas, millainen panos näillä tekijöillä ja toimijoilla on taas reaalitalouteen, koska meidän Yksi eh, selkeistä viesteistä ensimmäisessä mietinnössämme oli se, ei pelkästään tässä mietinnössä, vaan sanon muutenkin tämän, me eh, haluamme, että eh, meidän täytyy nähdä, miten nämä tekijät vaikuttavat reaalitalouteen. Tässä todellisuutta heijastelee juuri tämä fuusio, jossa mielestäni on pari riskiä varsinkin äh, ta- talous äh, kehittyy rahoituksellisesti oma, omaan suuntaansa. Äh, ehkä tässä on muitakin, joita muut kollegat voivat mainita, muitakin vaaroja. Tässä saattaa olla, että tietyt spekulatiiviset kuplat jatkavat kulkuaan varsinkin kiinteistömarkkinoilla, koska liikkeellä on uudestaan hyvin merkittäviä summia. Ja jotka pyörivät näissä piireissä ja siitä saattaa, saattaa syntyä taas uusi kiinteistökupla yhtäältä ja sitten toisaalta reaalitaloudelle on tietty riski, jos ostetaan nämä kolmansien osapuolien pääomia. Minä tiedän, että heti välittömästi, aivan välittömästi sieltä käsiä nousee. Schmidt huolestuu protektionismista minä haluan, että asiasta keskustellaan ja varmasti tällainen keskustelu tulee ja meidän täytyy jossakin vaiheessa tarkastella sitä, miten mennään eteenpäin. Ensinnäkin sanotaan, että pitää rahoittaa reaalitaloutta ja meidän pitää katsoa myös, miten Euroopan unioni voi siinä tuoda lisäarvoa. Ja jos haluamme oppia menneisyydestä, niin se, mitä tässä nyt sanon tässä paperilla, sillä on tietty merkitys. Niinpä Valvontamekanismit rahoitusmarkkinoilla sellaisina kuin niitä on tähän mennessä ajatellut, ne ovat valvontamekanismeja, jotka liittyvät rahoitusvakauteen. Ja ymmärrän kyllä, että äh, keskuspankki, äh, sillä on oma mandaattinsa äh, ajatellen makrotaloudellisia riskejä, mutta tämä on valvonta, joka liittyy rahoitusvakauteen. Mutta Jälleen kerran kyse on siis reaalitalouden rahoituksesta. Ja e, siinä minun mielestäni e, kyse on siitä, miten e, teollisuuspotentiaali rahoitus hoituu. Niin, anteeksi, että puhuin tästä näin pitkään, mutta se on mielestäni tärkeää. Ja sitten mennään kolmanteen kysymykseen. Miten mietitään uutta rahapoliittista järjestelmää? En puhu tästä liian pitkään nyt minä äh, olen ottanut esiin nämä ajatukset, joita tulee esi eri ryhmistä. Äh, minun mielestäni G20 pitää vahvistaa, institutionalisoida äh, jotenkin ja jotenkin Bretton Woods instituutioihin sovittaa. Vielä ei tätä uudistusta ole saatu päätökseen, ehkä meidän pitäisi keskustella siitä, miten äh, tämä Bretton Woods-järjestelmän uudistuksen pitäisi riittyä äh, äh, talouden kansainväliseen globaaliin hallintaan. Minun mielestäni tästä pitäisi keskustella ja varmasti monet ovat samalla kannalla, mutta olisi hyvä katsoa se teidän kanssanne, että onko näin. Ja sitten neljäs kysymys. Kilpailukyky, kestävyys Euroopan unionissa, 2020 strategia, pitkän aikavälin investoinnit, työllisyys, kasvu. Ja tässä puhun aivan lyhyesti, koska puhuin jo aiemmin liian pitkään, mutta ehkä tässä haluaisin painottaa vain paria seikkaa, josta ensimmäinen liittyy sisämarkkinakysymyksiin. Tämä kysymys on jo meitä paljonkin puhuttanut ensimmäisessä työskentelyvaiheessamme ja tästä IMKO, EKON ja muissakin valiokunnissa eh, kaikki ovat puuttuneet tähän yhtenäismarkkinoiden toimenpidepakettiin. Ei eh, tätä pidä avata uudestaan, mutta ehkä pitäisi katsoa, minkälaista dynamiikkaa siellä taustalla on ja miten tämä asia liittyy eh, toiseen EU-kannalta hyvin strukturoivaan prosessiin. Eli käynnistetään uudestaan Euroopan energiayhteisö. Ja puuttuisin myös koulutusstrategiaan, koska me olemme puhuneet asiasta hyvinkin paljon, mutta Euroopan haasteissa tämä on epäilemättä haaste, niin haasteitahan on kaikkialla, mutta jos puhutaan johdonmukaisesti, ajatellen Lissabonin strategiaa ja 2020 strategiaa, niin koulutuskysymys, ihmisten tukeminen, jotta he voisivat kohdata tämän monimutkaisen yhteiskunnan, se on mielestäni erittäin tärkeä kysymys. Ja sitten viides kohta, Euroopan unioni eh, vielä pidemmälle kuin talouden ohjausjärjestelmä Euroopan tasolla, talouden hallinta Euroopan tasolla. Nämä ovat kysymyksiä, joita eh, käytiin eh, silloin, kun mietittiin sopimuksen uudelleen avausta. Ja toivottavasti jäsenet ovat tämän kannalla. Joe Lainen talous- ja rahavaliokunnassa esitti tarkistuksen Gosesin mietintöön, Gosesin kolonnan mietintöön. Eh, hän teki eh, tarkistuksen siitä, että miten voitaisiin avata eh, perussopimukset uudestaan. Ei tässä välttämättä haluta mennä tuohon ehdotukseen mutta minun mielestäni sen voisi juuri tähän kohtaan ottaa. Olen sitä mieltä, eh, että joko pitää uudistaa perustamissopimusta tai sitten vahvistaa euroaluetta. Eh, siinä tapauksessa en haluaisi, että ollaan samassa tilanteessa kuin nyt. Meillä on edessämme eh, perussopimuksen uudistus ja ensimmäistä kertaa siihen tulee hyvin muodollisesti mukaan Euroopan parlamentti. Kun katsotaan historiaa, jo pitkän aikaa perussopimuksen uudistukset, niitä on valmisteltu niin, että parlamentista on lähtenyt todellinen aloite ja impulsi – Daffin ja muiden mietintöjä. Hän on äh, lukemattomasti de Vigo ja Brock ovat myös äh, Spinelli. Äh, kaikki nämä mietinnöt ovat ruokineet tätä perusopimuksen uudistusta, mutta tällä kertaa e, parlamentilla on muodollisesti aloiteoikeus ja me emme teekään mitään. Ja tässä vaiheessa parlamentti on pyytänyt sopimuksen uudistusta tai konventin järjestämistä ja kyse on ainoastaan siitä, että muutetaan valjärjestelmää ainoastaan oma asiaamme. Eli jos nyt muutetaan vaalijärjestelmää ja avataan sopimus sen tähden, niin kyllä sen voi avata muitakin tarpeita varten siinä tapauksessa. Ja sitten eh, eurooppalainen lisäarvo eh, ja muut kysymykset halusin eh, kuulla kollegoilta. Mitä he haluavat tähän osioon lisättävän, koska minä en haluaisi todellakaan avata uudestaan varainsiirtoverokysymystä josta puhuttiin, eurooppalainen amarainsiirtovero, siitä sitä käsiteltiin ensimmäisessä mietinnössä. Sitten nämä project bonds, me äänestämme hyvin pian siitä mietinnöstä, joka liittyy nimenomaan tähän kysymykseen. Haluaisin kuulla teitä, teiltä mitkä ovat sellaiset alueet, joita meidän pitäisi vielä käsitellä tässä mietinnössä. Kiitoksia, että sain puhua näinkin pitkään, mutta tämä oli mielestäni tärkeää, jotta saamme rakenteen tälle keskustelulle. Kiitos. Paljon kiitoksia, Pervans. Nyt poliittiset ryhmät saavat puheenvuoron ensin kollega Bashos, seuraavana ystävämme Robert Goebbels, ja Ole Schmidt, Nikolas Huntis sekä Bogesio. Onko hän vielä paikalla? Ajaa, hän juuri lähtikin. Ja näiden jälkeen sitten yleiskeskustelu. Ensimmäisenä kollega Bassos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar ser sintética e eh, o mais... Aina niin lyhyt sanainen kuin voin. Ja yritän pitäytyä eh, erityisasioihin sikäli kuin vain haluan kiittää esittelijä Arvo Beresiä siitä selostuksesta, jonka hän meille antoi. Ja haluaisin myös todeta, että on kaksi eri lähestymistapaa, jotka poikkeavat toisistaan. Ensinnäkin se lähestymistapa, jonka olemme ottaneet tässä ja jonka Pervansuri on esitellyt meille sen työn puitteissa, jota hän on tehnyt. Ja lähestymistapa, jota alun perin sovellettiin joka meni juuri niin pitkälle kuin halusimme. Mitä Pervans juuri selitti nyt alussa, on sellaista, joka menee pitemmälle kuin mitä paperissa on todettu. Olemme tyytyväisiä sen osalta, mitä todetaan kuudesta asiasta. Olemme yhtä mieltä siitä, mikä pitää olla tämän mietinnön kunnianhimon taso. Me emme vastusta sitä ajatusta, että meidän pitäisi olla avoimia keskusteluille, joita, joita asioita, jotka olivat esillä jo väliraportissa, eikä meillä ole mitään ongelmaa sen suhteen, että välttäisimme lainsäädännöllisen työn päällekkäisyyttä valiokuntien kesken. Tästä kaikesta olemme yhtä mieltä. Mitä sitten tulee asiaan, asioihin, jotka nousevat esille paperissa, jonka meille välitit. Haluaisin todeta, että tämä luonnos, hahmotelmaluonnos, ei heijastele sitä, mikä kokouksissa on noussut esille, eikä sitä, mitä saatoimme havaita vierailuilla jäsenvaltioihin. Se ei heijasta niitä näkemyksiä, joita olemme kuulleet jäsenvaltion edustajilta. Tämä ei mene niin pitkälle kuin olisimme halunneet tämälle tarpeeksi uskalias. Tämä ei tartu kysymyksiin, jotka koskevat tulevaisuutta riittävän hyvin. Tässä on, joitakin, on olemassa joitakin avainviestejä, joita kansanpuolueen halusi ottaa esille ratkaisevan tärkeinä siinä työssä, jota me teemme, ja joiden pitäisi löytyä myös loppumietinnöstä. Siellä, missä niitä käsitellään, Joko ne, ne joko eivät mene riittävän pitkälle, tai ne eivät tule lainkaan esille tässä hahmotelmassa. Ehdottaisinkin, että työ, jota on tehty valiokunnassa nyt viime aikoina, ja eri poliittisten ryhmien esittämät panokset pitäisi koota yhteen sen voisi tehdä sihteeristö, joka tekisi yhteenvedon. Ja meidän pitäisi sitten kehitellä sen pohjalta, mitä Pervance sanoi, ottaen huomioon myöskin tämän lisätiedon. Haluaisin todeta, että tässä yhteenvedossa, jonka sihteeristö voisi meille antaa, me voisimme koota yhteen ne kommentit, joita eri poliittisten ryhmien edustajat ovat puheenvuoroissaan esittäneet. Äh, Yksi tarkentava kysymys, jos sallitte. Voisitteko tarkentaa, niin ymmärrättekö mitä sano? Toimiko tulkkaus? Ai, ei toimi. No, englannin... Niin, mitkä ovat ne asiat, jotka mielestäni puuttuvat vielä asiakirjasta? Minä olin omasta mielestäni selvä. Minä sanoin, että se selitys, jonka esittelijä meille antoi, Pervans Peres antoi, jonka juuri saatoimme kuulla, heijasteli jotakin, mistä kansanpuolue on yhtä mieltä. Eli että ei pitäisi välttämättä tehdä päällekästöitä muiden valiokuntien työn kanssa. Mietinnön tulevaisuus, sen kunnianhimon taso on asia, josta olemme yhtä mieltä. Kaikki kuusi kysymyksen asettelua ovat meistä hyviä, mutta se luonnos, joka meille nyt on kirjallisena esitelty, ei heijastele sitä, mitä on sanottu mitä, ovat, mitä on sanonut Pervans Peres ja mitä ryhmien edustajat ovat sanoneet aiemmissa kokouksissa. Ja tästä syystä pyytäisimme, jos teidän luvallanne sihteeristö saisi koota työasiakirjan, joka heijastelisi sitä. Se ei heijastu tästä paperista. Pervans kävi asian lävitse, joitakin asioita hyvin yksityiskohtaisesti lävitse, jotka ovat sellaisia asioita, joista olemme yhtä mieltä, mikä liittyy viestiin, joka haluamme lähettää ulospäin, avainkysymyksiä, joka täytyy löytyä loppumietinnöstä, mutta luonnos ei heijastele tätä lainkaan. Minusta on olemassa ristiriita sen välillä, että Pervans sanoi ja mitä on kirjattu tähän luonnokseen. Joten tässä on siis selkeä ristiriita. Gut, wir gehen jetzt Hyvä, no jatketaanpa ja seuraavana puheenvuoron saa Robert Goebbels. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin onnitella Pervansia tästä hänen tekemästään työstä. Olen äh, hänen kanssaan samassa ryhmässä, mutta minun mielestäni hänellä on todellakin voimakkaita aloitteita Eh, Ruva Bastosin kommentista lyhyesti, jos ymmärsin. Hän haluaisi, että sihteeristö tekisi eh, edustajien työn ja ehdottaa eh, että mm, sitä, mikä puuttuu tästä Beresin mietinnöstä. Näin minä ainakin itse ymmärsin, mutta minä lähden siitä lähtökohdasta, että mietintö mietintöluonnos on annettu kaikille edustajille, jotka voivat muuttaa sitä eh, haluamallaan tavalla. Ja eh, tällä tavoin voidaan täyttää ne mahdolliset aukot, joita tässä mietinnössä on. Eh, tästä huolimatta minä olen esittelijän kanssa samaa mieltä, että meidän ei pitäisi, että meidän pitäisi yrittää välttää tämä tämä ansa, että tehdään päällekkäin äh, lainsäädäntövaliokunnan kanssa työtä. Meidän on äh, syytä mm, pohdiskella, se on meidän tehtävämme äh, vaikka hyvin vaikea välttää näitä aiheita, kuten esimerkiksi eh, talouden ohjausjärjestelmä, eurobondit ja eh, muut. Mutta minun mielestäni meidän pitäisi kaikkien tehdä kaikkemme, jotta tästä tulisi hyvin tiivis mietintö. Jos me haluamme, että se luetaan ja sitä kuullaan, niin mietinnön ei pitäisi tulla miksikään raamatuksi, vaan meidän pitää pitäytyä olennaisissa seikoissa ja meidän pitäisi kaikkien yhdessä, jotta me oikeutamme tämän tekemämme työn, niin meidän täytyy ottaa esiin sellaiset sudenkuopat, joita on edessä Euroopassa ja globaalisti. Globaalistihan tämä jatkuu, mutta yhdessä olemme huomanneet sellaisia ongelmakohtia, joihin pitää puuttua ja meidän pitää niistä puhua. Minun mielestäni meidän tehtävämme on esittää ratkaisuja keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sellaisia ratkaisuja, jotka mielestäni olisivat myönteisesti radikaaleja innovoivia, silti realistisia, mutta meidän pitää säilyttää mielessämme myös politiikan unelmat. Kiitos. Paljon kiitoksia, Robert Goebbels. Seuraavana Ulle Schmidt. Thank you very much, Mr. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, ja haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Niin, sanotahan kuuluu, että meidän täytyy aina muistaa, että tulevaisuus saattaa muistuttaa menneisyyttä, eli ettemme näekään, että tulevaisuus on jo todellista elämää. Meidän ei tietenkään tarvitse toistaa kaikkea jo sanottua, mutta tilanne on seuraavanlainen. Tilanne on, mikä se on, ja nyt minun mielestäni ei olisi järkevää olla mainitsematta, mitä esimerkiksi Lähi-idässä on tapahtunut. Kyllähän se liittyy läheisesti Euroopan tapahtumiin tällä hetkellä. Ja minä uskon, että kaikki me, ainakin minä olen aika pettynyt Euroopan reaktioihin. Ja tämä tietenkin liittyy myöskin tähän tekstiin. Ei tietenkään kaikkea tarvitse lähteä toistamaan, mutta kyllä meidän pitäisi jotain ottaa esille ja varmaankin kollega Beres on kanssani tästä samaa mieltä. Niin, mitä yritän sanoa? Tässä nyt on kuuden sivun mittainen asiakirja ja täällä viitataan yhteiseen eurooppalaiseen maahanmuuttopolitiikkaan ja ensimmäisessäkin kertomuksessa asia mainittiin tietenkin. Ja tämä taas liittyy suoraan siihen ongelmaan, joka vallitsee tällä hetkellä Euroopassa. Ja joku sanoi, että olisi parempi saada Pohjois-Afrikasta tuotteita kuin pakolaisia. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että meidän tulisi vai muuttaa kauppapoliittista lähestymistapaamme ja yhteistä maatalouspolitiikkaamme. Ja sitä ei voida unohtaa, sivuttaa, sillä muutenhan me olemme yhtä pahassa jamassa kuin jokunen viikko sitten. Sanon tämän vain siitä syystä, että minä en usko, että parlamentin poliittisissa asiakirjoissa ei voida olla mainitsematta tämänhetkisiä tapahtumia. Tätähän kansalaiset vaativat. Ihan lyhyitä kommentteja. Meidän tulisi katsoa euroalueen kriisiä eikä eurokriisiä. Kyllähän meidän täytyy sanoa suoraan, että kyse ei ole euroon ja eurovaluutaan liittyvästä kriisistä. Tämä ei liity ainoastaan euroalueen ulkopuolisiin maihin. Ja mitä tulee valtionvelkaan ja eurokriisiin, niin eurobondit. Mehän järjestimme erittäin mielenkiintoisen yhteisen kokouksen komission edustajien kanssa. Ja nämä kommentit, jotka komission edustaja esitti, en valitettavasti muista hänen nimeään. Aha, kollega Berrigan oli kyseessä. Hän, hän on suht pidättyväinen kommenteissaan ja tämä kyllä pitäisi myöskin huomioida. Tietenkin tähänkin liittyen, jopa omassakin ryhmässäni on esitetty eriäviä mielipiteitä, omassa ryhmässäni niitä esitetään jatkuvasti. Mutta kuitenkin meidän täytyy huomioida sekin, että poliitikkoina meidän pitäisi tietää, mitä me olemme tekemässä. Ja Barrigan totesi, että me emme tällä hetkellä tiedä, mikä on tilanne, joten meidän täytyisi tarkastella asiaa uudemman kerran. Sitten mitä tulee tähän eurooppalaiseen niin sanottuun valtiovarainministeriöön, mikä sen pitäisi oikein olla? Siinäpä kysymys. Toki tiedän, että puheenjohtaja haluaisi ottaa tämän Saksan pörssin ja Euronexin esille, joten hän palatko siihen sitten myöhemmässä vaiheessa. Niin, maahanmuuttopolitiikka tuli jo mainittuakin. Ja sitten kohta kolme, uusi valvontamekanismi. No, Pitkälti olemme samaa mieltä asiasta, mutta onhan tämä melko laaja kenttä, erityisesti jos viitataan näihin institutionaalisiin uudistuksiin. Onko tämä käytännössä ylipäätään mahdollista toteuttaa? Siis meillä on riittävästi ongelmia Euroopassakin, ja nyt me yritämme toimia maailmanlaajuisesti. Eli G20 uusi talousalan turvallisuusneuvosto. No, voidaanko sellaista saada aikaiseksi? Varsinkin kun katsotaan, miten neuvosto nykyään toimii. Sitten kohta neljä. Ehkäpä voisimme sanoa, että me vaadimme enemmän tällaista montityyppistä lähestymistapaa. MMM-strategia, eli More Mario Monty. Eikö se olisi sopivan noheva ja sitten kun katsotaan Podimaataan mietintöä, niin siellä kyllä viitataan aika useankin otteeseen Montiin. Ja sitten kohta viisi, FTT. Siitähän äänestämme ensi viikolla Strasbourgissa. Ja kyllä kollega Podimaata on tehnyt erinomaista työtä. Tehtävä oli lähes mahdoton. Mutta me emme tiedä, mitä tuleman pitää, miten käy. Joten No, asiat täytyy tietenkin huomioida jollakin tavalla. Eli kyllähän tämä, mistä me äänestämme ensi viikolla, niin pitäisi jollakin tavalla kuvastua myöskin asiakirjasta. Sitten kohta kuusi. Puheenjohtaja kollega Klins sanokoot näistä rahastoista enemmän ja miten niitä käytetään. Minun mielestäni niitä tulisi käyttää järkevämmin ja keskitetymmin, jotta siitä olisi enemmän arvo, lisäarvoa Euroopalle ja eurooppalaisille infrastruktuureille. Tällä hetkellä tilanne ei ole tämä. Joten yleisesti ottaen voin todeta, että me olemme esittäneet omat näkemyksemme ja minä uskon, että aikaan saatu tulos on ihan ok, mutta meidän täytyy olla tarkkoina tiettyjen kappaleiden osalta ja kuten sanottu, me tarvitsemme kuitenkin myöskin sellaisen sil- näkemyksen siitä, mitä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu. Kiitoksia seuraavana kollega Kontis. So, sorry, uh, Robert, yeah. Uh, no, um, I, uh, non, j'aimerais niin, aivan nopeasti. Minä haluaisin puuttua yhteen seikkaan. Tässä nyt hiukan ymmärrettiin väärin minua. Minua tässä tarkallaan koko ajan. Ei totta kai ole enää samaa mieltä Ullen kanssa siitä, että tämä on hyvin tärkeää, että meidän pitää lähteä hyvin syville vesille mietiskelyssämme, mutta miten otamme tämän nykytilanteen huomioon tässä mietinnössä? Käyhän helposti niin, että hyvin nopeasti tilanteet muuttuvat. Kiitoksia sitten kollega Suntis. Kiitos puheenjohtaja. Niin, täytyy pyytää anteeksi en pysty kävelemään tällä hetkellä kovin hyvin ja siksi en voi päässyt tänne aivan ajoissa tähän kokoukseen, enkä kuullut, mitä esittelijä puhui. Joka tapauksessa esittelijällä on hyviä aikomuksia, mutta tämä välitulos ei kuitenkaan ole meistä tyydyttävä. Kuitenkin voimme pitää arvossa hänen ponnistelujaan. Niin, puheenjohtaja. Aluksi haluaisin esittää kaksi kolme ajatusta, jotka ovat kollega De Jongin alankomaalaisen edustajan ajatuksia. Hän ei valitettavasti tänään pysty olemaan paikalla, koska Alankomaissa oli aluevaalit, mutta hän pyysi minua välittämään lyhyesti seuraavan viestin. Hän kiittää aluksi kollega Peresiä tehdystä työstä. Hänellä on pari kolme yleistä ajatusta. Ensinnäkin, että se, mitä Euroopassa pitäisi tällä hetkellä pohtia, olisi parempi, oikeudenmukaisempi järjestelmä tasapaino kurin ja sosiaalipolitiikan välillä, ja hänestä sosiaaliset vaikutukset politiikalla on, eivät saa jättää meitä piittaamattomiksi. Ja sitten tähän pitäisi sisältyä myöskin sosiaalilauseke, jonka tavoitteena olisi se, että myöskin käsiteltäisiin työpaikkojen luomisen kysymystä. Sen lisäksi hänen mielestään ajattelen Eurooppa-neuvoston päätöksiä maaliskuussa – meidän etukäteen tulisi käydä demokraattinen keskustelu ja tarvitaan demokraattisesti syntyviä päätöksiä niin, että kaikki mielipiteet voidaan esittää ja voidaan myöskin tutkia asianmukaisella vakavuudella ajatellen myöskin sitä, että jokin jäsenvaltio voisi tilapäisesti irrottautua eurovyöhykkeestä. Tämä on asia, josta herra de Jong toivoisi keskusteltavan ja haluaisi ainakin tietää, mitä Euroopan kansalaiset ja parlamentti ajattelevat, että heidänkin mielipiteensä näistä asioista nousivat esille. Minä sitten henkilökohtaisesti haluaisin sanoa seuraavaa. Nimenomaan tästä luonnoksesta. Yleisesti haluaisin todeta sen, että olemme sanoneet, ainakin näin ymmärsin, en ollut välttämättä yhtä mieltä, mutta käsittääkseni sanoimme, että se, mitä välikertomuksessa oli, että sitä ei enää pitäisi avata uudestaan. Tietysti siellä on edelleen sellaisia kohtia, joista me emme ole yhtä mieltä. Ja on tietysti niin, että en nämä kohdat, joita täällä on, jossa puhutaan kriisin syystä, eivät minusta vastaa niitä todellisia syitä. Esittelijä on kuitenkin pyrkinyt nyt mm, saattamaan tämän ajan tasalle, ja kokonaisuudessaan tämä tietysti on aika lyhyesti kirjoitettu, joten kaikki oli aivan selvää, mutta siitä huolimatta haluaisin sanoa seuraavaa. Ensinnäkin siis johdantoosasta tai yleisestä suunnasta, joka tällä mietinnöllä on. En ole yhtä mieltä siitä, että eurovyöhykkeen kriisi erotetaan eurosta sinänsä. Me olemme sitä mieltä, että kysymys on ongelmasta, joka liittyy euroon itsessään, koska euro rakenteeltaan on sellainen, että se vaikuttaa asiaan. Sitä siis ei voida euroa itsessään, ei voida irrottaa eurovyöhykkeestä. Kysymys on tehottomuudesta, epäjohdonmukaisuudesta. Minusta me tarvitsemme yhteisen voimakkaan talouden ja tarvitsisimme myöskin mekanismin luottojen myöntämiseksi jonkin, joka olisi viimeinen taho, viimeinen instanssi, joka kattaisi kaikki valtiot. Valtioiden, joilla on eri valuutatilanne, on vaikea. Meillä ole vain pelkkä eurovyöhykkeen kriisi, vaan kysymys on enemmästä on olemassa ongelmia, jotka liittyvät euroon. Niitä on ollut alusta asti ja nyt me sitten maksamme näistä ongelmista. Toinen kommentti, joka liittyy velkaantumiseen, siitä voisin sanoa seuraavaa. Minusta on välttämätöntä, että me aluksi katsomme velkakriisin laadullisia piirteitä. Otamme ne esille. Tämä liittyy valtiollisiin vajeisiin, valtiovelkojen vaje, valtiovajeisiin ja, ja tähän velkakriisiin. Jos ajatellaan vaikka tilannetta Kreikan taloudessa tällä hetkellä, miten tämä vaikuttaa pankkisektoriin, siihen minkälaisiin toimiin on ryhdytty kriisin aikana pankkisektorilla, miltä näyttää tilanne yritysten osalta, jotka ovat romahtaneet, menet vararikkoon. On olemassa erinäisiä skandaaleja, meillä, jotka liittyvät korruptioon, jossa on ollut osallisena usein saksalaisiakin yrityksiä. Joten ehkä pitäisi saada jotakin komiteoita valvomaan tällaista, mutta pitäisi selvittää se, mitkä tai ketkä ovat johtaneet tämän velkaantumisen syntymiseen. Euroopan unioni on edelleenkin siinä tilanteessa, että se oli pystynyt rajoittamaan spekulointia. Ja sitten kohtaan kaksi, siihen kommentti. On kaunista, mitä täällä todetaan näistä eurojoukkovelkakirjoista. Minusta nämä uudet instituutiot eivät voi ratkaista ongelmaa. Voihan meillä on talousministeriö tai mikä tahansa, miten sitä nimitetäänkin, mutta ne eivät pysty ratkaisemaan näitä ongelmia. Kysymys on enemmänkin metafyysisestä lähestymistavasta. Me nyt tiedä, muutetaanko politiikkaa, uusi ministeriö tai mikä se nyt onkin. Mitä, mitä tämä ministeriö sitten tulee tekemään? Minkälaista politiikkaa se tulee soveltamaan? En halua nyt kuitenkaan väsyttää teitä enempää. Me olemme sanoneet, mitä ajattelemme valuuttarahastosta. Ainoa panos maailmantalouteen sillä on se, että se sekaantuu taloudellisiin ja sosiaalisiin katastrofeihin ja itse asiassa tekee ne vielä syvemmiksi. Jos me mainitsemme valuuttarahasto, minusta pitää myöskin mainita jotain kielteistä välittömästi. Tämä on meidän kantamme asiasta. Sitten on muitakin kommentteja, mutta voin esittää ne myöhemmin. Mutta ehkä vielä lopuksi tällainen yleinen kommentti. Minusta silloin, kun niin, tekstissä pitäisi mainita se, että strategia 2020, Euroopan kilpailukykyisyys, jos se voidaan saavuttaa sopeuttamalla budjettia, silloin me mielestäni erehdymme. Se ei onnistu sillä tavalla. Me tarvitsemme toisenlaista kehitystä minkälaista kehitystä, minkälaista kasvua nyt tällä hetkellä sitten on Kreikassa tai vaikkapa Irlannissa. Olemme nyt näissä maissa näkemässä budjetin todella äärimmäisen sopeuttamisen. Siellä on leikattu investointiohjelmia ja muuta. Ei ole mitään mahdollisuuksia kehittyä tai kasvaa. Eikä tämä kaikki nyt voi taivaasta tippua yhtäkkiä. Minä en pidä näitä muotoiluja sopivina. Ne eivät ole käytännöllisiä. Tässä yritetään kiertoilmauksella selittää jokin asia niin, että se kuulostaa paremmalta kuin se todellisuudessa on. Lopetetaan on kuitenkin tähän. Ehkä myöhemmin pystyy vielä lisäämään kommentteja. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Pietikäinen. Thank you. Um... Paljon kiitoksia. Alkuun kiittäisin esittelijää tästä hänen tekemästään työstä. ja että on huomioinut meidän ryhmämme kommentit ja ettemme lähde enää setvimään edellisen tekstin sisältöä. Me olemme tehneet yhteistyötä muiden valiokuntien kanssa ja nyt me olemme tyytyväisiä tähän esitettyyn lähestymistapaan ja suht konkreettisiin ja kunnianhimoisiin edistyspyrkimyksiin. Nyt on kyse vain siitä, että miten hyvin me pääsemme mahdollisimman pitkälle. Me emme missään nimessä halua lähteä enää analysoimaan tilanteen historiaa, vaan katsotaan, mitä jatkossa tehdään. Pyydän anteeksi muilta kollegoilta, jotka ovat eri mieltä. Mitä tulee näihin pääkohtiin, niin ottaisin muutamat kohdan esille. Meidän tulee paneutua seuraaviin seikkoihin. Minun mielestäni meidän tulisi ottaa tämä valtionvelkakysymys selkeämmin esille. Eli miten otamme huomioon kasvun edellytykset ja ehdot. Ja mehän tiedämme varmaankin kaikki, ettemme voi jatkaa velan kasvua tai vajeen kasvun tiellä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy katsoa sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla, että minkälaisia välineitä me kaipaamme, jotta voimme velkaa leikata, mutta samalla varmistaen, että sosiaalinen oikeus saadaan vaalittua ja että tulevaisuutta varten voidaan varmistaa investointia, eli riskipääomaa löytyy uusille yrityksille, erityisesti pk-yrityksille. Joten me todellakin toivomme, että selkein sanakääntein voisimme tämänkin asian mainita tässä tekstissä. Mitä tulee tähän globaaliin epätasapainotilaan ja globaaliin hallintaan, No en ole kovinkaan pitkälle samaa mieltä siitä, että Saksan pörssi ja Euronext pitäisivät yhdistyä. Se on markkinakysymys, enkä tiedä, onko tästä nyt hyötyä kuluttajille, jos markkinapaikkoja toreja avataan useampia, joten kyllä minun mielestäni tässä on hiukan toisenlainen kysymys esillä. Mitä tulee tähän uuteen valvontamekanismiin, maailmanlaajuiseen sellaisen, niin kyllä tähän tulisi paneutua yksityiskohtaisemmin, mitä tulisi IMFn suhteenkin tehdä. Tämä ei olisi niinkään jäsenvaltioihin kohdistuva valvontajärjestelmä, vaan että me katsomme hiukan laaja-alaisemmin tätä kysymystä, katsomme mitä on olemassa, että on olemassa Baselin komitea ja muut, muita välineitä. Ja lisäksi sekä eurooppalaisella tasolla että globaalistikin meidän tulee katsoa sekä rahoitussektoria eli IMF, sitten käytettävissä olevia resursseja eli ympäristökysymys pitäisi ottaa huomioon, reaalitalous sekä muut globaalit hallintakysymykset ja sitten ILO, VTO ja muut asiatkin pitäisi tässä yhteydessä kyllä huomioida vahvemmin. Tämä on henkilökohtainen näkemykseni, mutta en tiedä, onko järkevää lähteä G20 perustamaan, koska minun mielestäni se on vain tällainen suurten toimijoiden kerho. Minun mielestäni välttämättä se ei kyllä johda hyvin tuloksiin. Mutta me haluaisimme saada aikaiseksi muutoksen ja olen valmis myöskin kantamaan kortani kekoon tässä keskustelussa ja erityisesti viittaan tässä sisämarkkinakysymykseen, eli pk-yritysten toiminnan rahoittaminen. Miten siis voimme varmistaa, että eurooppalaisia resursseja käytetään työllistämisstrategioihin – ryhmässänikään ei välttämättä olla aivan täysin samaa mieltä muun muassa yhteisistä energiamarkkinoista ja muista vastaavallisista kysymyksistä, joten kyllä meidän täytyy jatkossa tämänkin tyyppisiin kysymyksiin paneutua. Ja sitten kasvusopimus ja kasvussopimus pitäisi tietenkin ottaa esille. Valtion velkakysymys on tärkeä, mutta meidän täytyy katsoa, että miten voimme EU-budjetista ja kansallisista budjeteista ottaa varoja käyttöön kasvun varmistamiseksi, joten kasvu pakettia pitäisi tässä kyllä korostaa. Ja sitten lopuksi vielä näistä hankejoukkovelkakirjoista ja eurobondeista kyllä niiden merkitys tulisi korostaa. Ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että meidän tulee todellakin selkeästi sanoa, että miten me Euroopassa nyt lähdetään tätä asiaa käsittelemään. Kiitoksia. You please. Okay. Kiitoksia seurana edustaja Jaakonsaari. Joo, kiitoksia. Puhun, puhun suomea, koska täällä on erinomaisia tulkkeja. Niin ensinnäkin minusta on nämä kuusi jaoteltu kuuteen eri lohkoon, niin tämä on erittäin hyvä ja täsmällinen. Sitten voisi ihan hetkisen miettiä sitä, että mikä on itse asiassa nyt muuttunut tämän kriisin jälkeen. Ja se, joka on muuttunut, josta ehkä voisimme jotain sanoa tässä paperissa, on se, että poliittisen järjestelmän merkitys on kasvanut. Siis muutama vuosi sittenhän oli ihan virallinen uusliberalistinen oppi, että politiikka sekoittaa talouden toimintaa, ja nyt politiikkaa huudetaan apuun ja poliittisen järjestelmän toimivuus on ydinkysymys. No mitä, mitä se merkitsee tällä hetkellä, niin sitähän me vielä emme tiedä, että mitä, mitä tapahtuu kaikille niille suurille ehdotuksille, joita komissio on viemässä eteenpäin ja joita parlamentissa käsitellään, koska esimerkiksi kansalliset parlamentit tulevat ottamaan niihin kantaa. Ja tällä hetkellä on erittäin vaikea tietää, että mitkä loppujen lopuksi, mitkä näistä esityksistä sitten realisoituvat päätöksiksi. Että poliittisen järjestelmän testi on nyt käynnissä ja, ja se on mielenkiintoista. Sitten se, mikä ei ole muuttunut, johon puheenjohtaja Klints on useassa otteessa puuttunut, niin loppujen lopuksi tällä niin kuin moraalitasolla ei ole mikään muuttunut että esimerkiksi pankinjohtajat äh, on edelleen käytössä näitä vääriä insentiivejä. Ja siksi ehkä tähän kohtaan, äm, siis ei ole oikeastaan mikään muuttunut, joka sitten synnyttää tämmöistä moraalikatoa kansalaisten mielissä ja muuta, että miksi mikään ei muutu, koska samalla tavalla toimitaan kuin aikaisemminkin. Niin Eh, miettisin sitä, että millä tavalla tähän education, education strategy kohtaa voitaisiin, tätä voitaisiin syventää sillä tavalla, että eh, siihen tulisi enemmän näitä moraalikysymyksiä. Täällä puhutaan kyllä jossain kohdassa, puhutaan tästä eh, vastuuttomasta käytöksestä, mutta täällä ei mainita bonuksia ja kaikkia muuta, jotka minusta olematta mikään populisti, niin ne pitää mainita tällä hetkellä, että oli käytössä vääriä insentiivejä. Melkein mieluummin käyttäisin tässä education strategy kohdassa eh, e, sanan education tilalla saksalaista sanaa bildung, koska tämä bildung minusta kertoo, sisältää myös tämän moraalipuolen. Ja millä tavalla moraalikysymyksiä sitten taloudessa käsitellään älykkäällä tavalla, niin se on kauhean vaikea asia, ettei tule sellaista niin kuin populistista ja moralistista leimaa. Mutta ehkä tähän kannattaisi pikkusen syventyä tähän education strategy kohtaan sillä tavalla tulisi tämmöinen niin kuin bildung strategy, koska siitä on loppujen lopuksi kuitenkin ihmisten käyttäytymisestä on kysymys. Mutta muuten pidän tätä jaottelua erittäin hyvänä ja, ja toivottavasti tämä ei leviä tästä ihan valtavasti, koska sitten se tavallaan se täsmällisyys häviää ja sitä kautta tämän merkitys vähenee. Kiitoksia. Elisa. Seuraavana Elisa. Eu Niin, minäkin haluaisin onnitella esittelijää, kuten muutkin puhujat ovat tehneet, minua menen puhuneet puhujat. On hyvin vaikea koota yhteen kaikkea, mitä analyysi- ja keskusteluvaiheen aikana on otettu esille, eli keskustelussa, jota on käyty näistä kuudesta eri kohdasta, joten tässä on pyritty vain korostamaan tiettyjä elementtejä näiden kuuden asian osalta. En, minä en nyt tässä yritä arvostella, mutta haluaisin ottaa esille muutamia asioita ja korostaa joitakin avainelementtejä. Olen yhtä mieltä näistä kuudesta eh, kappaleesta. Jos tarkastelee sitä suhteellista tasoa, jolle jokainen näistä asiakokonaisuuksista on kehitetty, voi tehdä sen johtopäätöksen, että kohtaa yksi pitäisi kehittää edelleen, koska siinä kiinnitetään, kiinnitetään huomiota epätasapainon ja ongelmiin, joita on nähtävissä euron osalta ja ongelmiin, joita Euroopassa on kokonaisuudessaan. Kohdat kaksi ja kolme ovat tärkeitä, mutta me tiedämme, että asioissa kohdissa kaksi ja kolme edistys tulee olemaan hitaampaa. Eli kohdista yksi, kaksi ja kolme sanoisin, että asiakokonaisuus yksi on se, joka on vähiten kehittynyt näistä, jossa ei ole tarpeeksi argumentteja, siinä voisi olla enemmän. Ja minusta tämä on mm, sellainen kohta, jossa puhutaan todella siitä, mikä tilanne on Euroopan unionissa, ja sitä pitäisi kehittää edelleen. Se paitsi asiakokonaisuudessa yksi, minusta meidän pitäisi tehdä myöskin hyvin selväksi se, että Euroopan unioni ei ole kohtaamassa samantyyppisiä maan, tällaisia globaaleja epätasapainon ongelmia, jotka mainitaan kohdassa kaksi. Ongelmat, jotka liittyvät Kiinaan, eivät sinänsä ole samantyyppisiä ongelmia, jotka kohtaisivat Euroopan unionin. Euroopan unioni kokonaisuudessaan blokkina on sellainen, että sillä on hyvät tasapainoiset suhteet ulkomaailmaan. Ongelmat, joita me nyt olemme kohtaamassa maiden osalta, jotka ovat kohdanneet vakavia velkaongelmia, ovat kysymyksiä, jotka liittyvät sisäisiin kysymyksiin, sisäisiin rahoituskysymyksiin, ne eivät liity ulkosuhteisiin, joten eurolla ja Euroopalla ei ole samoja ongelmia kuin dollarilla, eikä se ole samoja ongelmia kuin Yhdysvaltain taloudella. EUn ongelmat ovat sisäistä epätasapainoa, jotka ovat tehneet eurosta hauraamman. Jos ajatellaan sitä, että halutaan, halutaanko saada aikaan eh, reaalitaloudessa lähentymistä vai etääntymistä, meidän pitäisi tarttua siihen, että meidän pitäisi saada aikaan sisäistä tasapainoa euron kautta, meidän pitäisi vahvistaa mm, valuuttaa. Meillä ei pitäisi olla pelkästään nimellistä lähentymistä talouden, talouksien välillä. Ja jos me voisimme siis saada tällaisen jonkinlaisen puitteen asiakokonaisuudessa yksi, joka mainitsi tällaisia asioita, se vahvistaisi asiakokonaisuutta yksi. Olisi hyvä kenties tarkastella keskipitkää ja pitkää aikaväliä ja lähettää viesti, jossa todettaisiin, että on tärkeää lyhyellä aikavälillä korjata epätasapainoa, mutta näiden täytyy olla kestäviä korjauksia ajatellen keskipitkää ja pitkää aikaväliä, koska vain talous joka pystyy täyttämään budjettisitoumuksensa tulevina vuosina ja sen jälkeenkin, siis keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, on sellainen talous, jota, jonka voidaan katsoa korjautuneen. Lyhyen aikavälin korjaukset, jotka eivät ole kestäviä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, ovat, ovat ongelmia. Jos me puhumme nyt fiskaalista tasapainosta, niin sekin on asia, joka pitäisi ottaa mukaan tähän mietintöön. Sitten tässä on vielä eräs toinenkin kysymys, joka minusta on tärkeä ja on asia, josta käydään parhaillaan keskustelua. Nimittäin se, miten harmonisoitaisiin CCTB, joka koskee pitkälti yritysten verotusta. Sisämarkkinat eivät voi toimia, jos eri valtioiden välillä on verokilpailua. Joten nyt kun me olemme liikkumassa kohti mahdollista lähentymistä, olisi hyvä, jos olisi yhteistyötä ja koordinointia. Me voi ottaa sitä riskiä, että Euroopan parlamentti on vähemmän kunnianhimoinen omissa esityksissään kuin se, mitä on noussut esille keskusteluissa, joita käydään kilpailupaketista. Ja tämä on yksi alue, jolla tämä asia nousee hyvin paljon esille, ja tästä syystä se pitäisi mainita mietinnössä. Sitten eräs asia, josta olen varma, pitäisikö sen olla mietinnössä, vai pitäisikö, siis pitäisikö se mainita tässä eh, kohdassa erityisesti, vai pitäisikö sen nostaa jossakin muualla esille, mutta minusta meidän täytyisi saada aikaan rahoituksellisen valvonnan rakenteita ne ovat tällä hetkellä eräänlaisessa sikiövaiheessa. Jos me kirjaamme tänne viestin siitä, että haluamme vahvistaa eurooppalaista viestiä, vahvistaa Euroopan unionin tasolla tapahtuvaa toimintaa, silloin näille instituutioille täytyy olla mahdollisuus torjua kriisiä. Ehkä tämä voitaisiin myöskin sisällyttää asiakokonaisuuteen yksi. Sitten puhun asiakokonaisuudesta kappaleesta kaksi. Se, mitä Ulle Schmidt sanoi, sen mukaisesti meidän pitäisi lisätä jotakin, joka viittaa suhteeseen eri toimijoiden kesken ja epätasapainojen kautta maailmaa. Täällä kyllä puhutaan siitä. Mutta meidän pitäisi puhua siitä, miten Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikka voidaan yhdistää kehityspolitiikkaan. Koska ihmiset, jotka muuttavat pois kotimaistaan, ovat ihmisiä, joilla ei ole tarvittavia oikeita olosuhteita kotimaassa. Ja meidän täytyisi pystyä koordinoimaan paremmin kehityspolitiikkaa ulkopolitiikan, ulkoisten politiikkojen ja maahanmuuttopolitiikan kanssa on tärkeää mainita epätasapainoja, joita maailmassa on, ja siksi olisi hyvä mainita nämäkin asiat tässä yhteydessä. Sitten kappale kolme. Se, että tarvitaan uutta maailmanlaajuista valuuttajärjestelmää, voisi olla hyvä otsikko. Luin tästä aluksi vain, että tässä puhutaan uudesta valuutajärjestelmästä, mutta todellakin olisi hyvä mainita, ja ajattelin silloin, että tässä koskisi vain Eurooppaa, mutta on todella tärkeää mainita, että kysymys on kansainvälisestä valuutajärjestelmästä. Ja sitten veroparatiisit, veroparatiiseihin puuttuminen, se on asia, joka on nostettu sille G20 yhteydessä ja muuallakin. Se on yksi tavoite, jonka olemme maininneet usean otteisen keskustelussa, mutta se näyttää nyt kadonneen jonnekin. Itse asiassa Nicolas Sarkozy otti esille koko tämän kysymyksen naskan puheenjohtajakauden aikana. Ja minusta se on tärkeä asia ottaa esille. Meidän pitäisi myöskin voimakkaammin mainita se, että tarvitaan kansainvälistä rahoitusmarkkinoiden säätelyn lähentymistä. Tällä hetkellä sellaista tapahtuu transatlanttisessa vuoropuhelussa, mutta sen täytyisi olla myöskin avainkysymys missä tahansa uudessa valuuttajärjestelmässä, jota tullaan kehittelemään. Kysymys on myös siitä, että pyrittäisiin yhdenmukaistamaan sääntelykäytänteitä kansainvälisellä tasolla. Sitten kappale neljä. Ainoa asia, jonka tässä haluaisin mainita, on tarve korostaa sitä, että Eurooppa tarvitsee teollisuuspolitiikkaa ja selkeän ulkoisen energiaagendan. Ja se on asia, joka pitäisi ottaa hyvin selvästi esille. Muut kommentit voin ehkä välittää kirjallisina, mutta yleisesti ottaen olen hyvin pitkälti yhtä mieltä siitä, mitä tähän on kirjattu. Minun kommenttini ovat pelkästään pyrkimys rikastuttaa sitä, mitä jo tekstissä on. Paljon kiitoksia. Ennen kuin Pervance, sinä saat puheenvuoron, niin ehkä sallitte minun esittävän vielä muutamia huomioita. Pervance, haluaisin todeta, että Pervons toimi koordinaattoreiden viitoittamalla tiellä, eli kuusi kysymystä, jotka muotoilevat rakenteen tälle mietinnölle, joten voin vain todeta kiitollisuudella, että Pervons on toiminut näin, ja minun mielestäni meidän ei tulisi tähän puuttua sen kummemmin. Kansallisten parlamenttien edustajien kanssa olemme käyneet keskusteluissa ja niissä kävi selkeästi ilmi, että hekin haluavat lyhyttä ja ytimekästä asiakirjaa selkein viestein, josta löytyy myöskin ehdotustemme tiivistelmä. Ja täällähän löytyy kohta romalainen kolmonen, eli päätelmät. Sieltä löytyy 6-7 päätelmää. Näin tällainen viesti välitettiin kansallisten parlamenttien tasolta. Vielä yleisluontoisempi kommentti oli Schmidtin huomioihin Pohjois-Afrikan tilanteeseen liittyen. Kysehän ei ole vain ainoastaan vallitsevasta inhimillisestä tragediasta. Se on paha sinänsä. Ja mitä tulee tämä, tähän eurooppalaiseen maahanmuuttopolitiikan vaatimukseen, no sen merkitys toki korostuu tässä yhteydessä, mutta meidän täytyy vain oso- toteuttaa, että uudemman kerran on käynyt ilmi, että Eurooppa ei ole kyennyt toimimaan. YK ja Yhdysvallat ovat jo tehneet päätöksensä sanktiosta, mutta Euroopassa vain keskustellaan. Oli kyse sitten mistä tahansa kriisistä, Pohjois-Afrikan kriisistä tai mistä tahansa, niin osoittaa vain, että me emme ole toimintakykyisiä. Tämä on esimerkki siitä, mikä on Euroopan ongelma, ja siihen täytyy puuttua. Meidän täytyy vaatimalla vaatia, että Eurooppa voisi olla Eurooppana toimintakykyinen. Ja niin kuin väliraportissakin jo vaaditaan, niin Euroopan pitäisi puhua yhdellä äänellä ja pitäisi tehdä nopeasti päätöksiä, jotka esitetään yhden toimijan suulla kansainvälisellä näyttämöllä. Joten Kyllä tämä Ulu Smithin kommentti on eräänlainen esimerkki siitä, mitä meidän tulisi muuttaa eurooppalaisessa toiminnassa, joten kyllä se on tärkeä asia. Sitten tämä johdantokysymys, niin ihan lyhyesti, en ole Nikolaksen kanssa samaa mieltä euroalueen kriisi ei ole euroon liittyvä valuuttakriisi, vaan kyse on julkisen talouden kriisi, velkaantumiskriisi ja kilpailukyvyn puutteesta aiheutuva kriisi, myöskin kotitalouksien velkaantumisen kriisi. Mitä tulee sitten kakkoskappaleeseen, no tämähän ei ole mikään lainsäätävä valiokunta ja Per Vanson oikeassa tode, todetessaan, että se mitä Ekonissa on tehty tai mitä siellä on jo, mistä on jo siellä päätetty, niin meidän ei tulisi sitä toista, vaan meidän tulisi katsoa hiukan pidemmälle tulevaisuuteen. Joten ymmärrän toki, että täällä vaaditaan keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä eräänlaista eurooppalaista valtiovarainministeriöä, mutta haluaisin kertoa vain, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Mehän sanoimme, että yhtenäinen valuuttapolitiikka yhteisen valuutan kautta tarkoittaa myös pankkien fiskaali- ja talouspolitiikkojen tiiviimpää koordinointia ja ehkäpä tämä eurooppalainen valtiovarainministeriö olisi yksi väline tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Ja mitä tulee kohtiin kaksi ja kolme, Kakkoskohdassa viitataan globaaliin epätasapainotilaan ja globaaliin hallintaan. Ja tässä pitää huomioida G20. Ja kaikki ne huomiot, jotka löytyvät kohdasta kolme, niin pitäisi siirtää otsakkeen kaksi alle. Ja IMF pitäisi mainita tässä kolmosessa, eli uuden valvonta- tai valuuttajärjestelmän yhteydessä. Mitä tulee näihin keskusteluihin mahdollista fuusiosta, mitään ei ole vielä päätetty, vihreä valoa ei ole näytetty fuusion suhteen, Kysehän ei ole ainutlaatuisesta tilanteesta. En, Singapore ja Australia, sieltäkin löytyy vastaavanlainen pyrkimys. Eli pörssit pyrkivät fuusioiden kautta vahvistamaan asemaansa siitä syystä, että markkinaosuuksia on menetetty huomattavassa määrin. Eli perinteisten pörssin ulkopuolella kaupankäynti on lisääntynyt räjähdysmäisesti, eli homma hoidetaan pankin sisällä. Ja mitä tulee Saksan pörssin tilanteeseen, niin se markkinaosuus on huomattavan paljon pienempi kuin esimerkiksi viisi vuotta sitten, ja tämä trendi tulee jatkumaan tulevaisuudessa. Ja minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että mikäli tämä fuusio toteutuu, niin minä uskon, että ainakin Euroopassa, riippumatta siitä, minkälainen tämä haltuunotto tapahtu, tulee olemaan, niin vaikka tämä olisi tällainen reverse takeover-tilanne, niin silti meillä on mahdollisuus saada Euronext ja Frankfurt tehokkaaksi toimijaksi. Sitähän me aikanaan vaadimme, mutta kukaan ei kuunnellut meitä. Ja sitten tähän kolmoskohtaan liittyen en minäkään tiedä, että pitäisikö meidän puhua tästä YK turvallisuusneuvostosta. Tämähän ei ole ihan kiistaton kysymys. Mehän tiedämme, että maine on hiukan kokenut kolauksia ja G20 YK, välttämättä tätä linkitystä ei tarvitsisi tässä mainita, mutta ehkäpä G20, sen pitäisi kehittyä sellaiseksi toimijaksi, joka ei ainoastaan puhu, vaan myöskin toimii, eli että tehdyillä päätöksillä olisi myöskin jonkinlaisia sitovia vaikutuksia, eli ne olisivat velvoittavia. Paljonhan sanotaan, mitä tehdään, mutta Euroopan unioni toimii niin kuin vaaditaan. Yhdysvallat jossain määrin, Kanada, Brasilia, Japani, Venäjä vaan naureskelevat olemattomaan partaansa ja sanovat, että me teemme niin kuin lystäämme. Joten sitovia päätöksiä, niitä siellä pitäisi tehdä. Sitten neljä MMM, Mario Monti sitä täällä on vaadittu, no siihen en sano sen enempää. Ja sitten kasvatusstrategia, koulutusstrategia, niin ongelma on hankala, sillä tietenkin koulutus kuuluu täysin kansalliseen toimivaltaan, joten meidän täytyy pohtia sitä, millä tavalla Eurooppa voisi antaa virikkeitä tilanteen korjaamiseksi ilman, että tässä syntyy toimivalta kiistoja. Ja että tämä eettinen koodeksi mainittaisiin, niin kuin kollega Saari ehdotti, niin se on hyvä, hyvä ajatus. Ja kyllä minä olisin valmis kannattamaan sitä. Sitten mitä tulee kohtiin 5 ja 6. Minun mielestäni tämä viitonen Beyond European Economic Governance, sitä, sen pitäisi olla täällä ihan lopussa, eli kuutonen siirretäisiin viitosen tilalle ja viitonen olisi sitten tämä loppulausuma, koska siinä katsotaan todellakin pidemmälle tulevaisuuteen. Ja mitä tulee sitten tähän kuutoskohtaan, niin siihen liittyen vielä seuraava huomio. On nähtävissä, kun katsotaan, miten kriisi on vaikuttanut jäsenvaltiotasolla, niin rakenne- ja kohesiorahaston varoja ei ole käytetty siten, miten niitä olisi pitänyt käyttää, joten rahoja on pistetty vain palaamaan ja silloin korjattu budjettivajeita, mutta sillä ei ole rahoitettu infrastruktuurihankkeita ja kasvun vauhdittamista, joten siihen tulisi viitata. Eli voisimme sanoa, että meidän tulisi vaalia varojen oikean tyyppistä käyttöä, jottei tällaisia väärinkäytöksiä pääse enää jatkossa syntymään. Sen verran omalta osaltani Me olemme varmaankin oppineet, että nyt olemme pystyneet kehittämään omaa toimintaamme ja Nikolas Huntis, tämä tuottaa sinulle tietenkin melkoisen pettymyksen, sillä tiedän, että sinä ja kollega De Jong olette esittäneet kommentteja, jotka eivät löydy täältä, tästä asiakirjasta, koska enemmistö ei ole niiden takana, mutta on tietenkin kunnioitettavaa, että olette pyrkineet esittämään omia näkemyksiänne, kantamaan omat kortenne kekoon, joten hyvä, että osallistutte keskusteluun, toisin kuin eräät, jotka eivät osallistu keskusteluun, mutta heidän kommenttinsa kuitenkin löytyvät tästäkin asiakirjasta. Jean-Paul, olepas hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja nämä lainsäädäntötyöt ovat pitäneet minua kiinni, enkä päässyt ihan ajoissa, mutta koska minä olen osallistunut merkittävästi näihin lainsäädäntötöihin, haluaisin viitata siihen, mitä juuri sanottiin. Tämähän ei ole lainsäädäntövaliokunta ja se pitää ottaa huomioon, mutta koska tämä ei ole lainsäädäntövaliokunta, niin sen pitäisi puhua pitkistä aikaväleistä ja arvoista ja ehdottaa asioita. Minusta vaikuttaa siltä, että pitäisi miettiä sitä, miten lainsäädäntömenetelmiä on tähän mennessä täytäntöön pantu ja miten niitä täytäntöön pannaan. Mietin tässä nimenomaan valvontaa, sitä pitäisi val, valvontaa pitäisi vahvistaa, rahoitusvalvontaa pankkien osalta, mutta tällä hetkellä valvonta on olemassa jo ja periaatteet ovat olemassa. Meillä on säännöt. Minua huolestuttaa eniten se, millä tavoin sovelletaan näitä sääntöjä ja periaatteita Mm, niin, että nimitetään henkilöitä, joilla ei ole ei moraalista autoriteettia, eikä asemaakaan, ei, ja jotka eh, voisivat eh, hoitaa tämän mm, valvonnan niin kuin me olemme toivoneet parlamentissa. Ja tämä on eh, hallitusten, valtioiden oma ongelma. Minä arvaan kyllä, miten tämä asia hoituu, kun nämä ihmiset pitää valittaa, valita ja nimittää, mutta ne, jotka hävisivät neuvoston ja parlamentin välis, välisissä neuvotteluissa, tästähän tehtiin erinomainen mietintö, niin saatiin asioita eteenpäin, mutta sellaiset tahot, jotka eivät halua tässä asiassa liikkua, niin silloin kolme viranomaista köyhtyi tässä prosessissa niin sanotusti. Parlamentilla ei ole valtuuksia vahvistaa mitä nimityksiä ja minun mielestäni tämä asia pitää, tätä asiaa pitää miettiä tulevina päivinä, mutta tässä valiokunnassa varsinkin pitäisi osoittaa, eh, miten eh, pitäisi ottaa huomioon lainsäädäntöä, joka on jo hyväksytty, miten sitä pitäisi soveltaa, eh, täytäntöönpanna, ja tällä tavoin pystytään puuttumaan näihin ongelmiin. Ei tässä tietenkään kaikkia kysymyksiä ratkaista, mutta minun mielestäni tämän valiokunnan tehtävä on katsoa horisonttiin ja antaa ajatuksia, mutta tämän mietinnön pitää olla myös luettavissa, jotta myös kansalaiset pystyvät lukemaan sitä ja lukea, että mitä Eurooppa ehdottaa. Tämä olisi tässä euroskeptisyyden vaiheessa meidän parlamentillemmekin eh, mahdollisuus eh, niin, että voisimme nähdä toivoa tulevaisuudessa ja katsoa, mihin mennään. Kiitos. Jean-Paul. Kiitokset sinulle, Jean-Paul. Pervons. Voisitko huomioida, mitä Jean-Paul juuri totesi? Ja kyllähän sinä jo vihjasit siihen suuntaan. Ehkäpä voitaisiin sanoa, että parlamentti ei ole kovinkaan tyytyväinen siihen, millä tavalla neuvosto Lissabonin sopimuksen vastaisesti etenee hallitusten välisellä sektorilla ja että kun tehdään kansalaisiakin koskevia kalliita päätöksiä, ajattelen tässä tätä pelastusrahastoa, niin parlamentti ei kuulla laisinkaan. Se ei käy päinsä. Ja kyllä minun mielestäni siihen voitaisiin ihan rohkeasti viitata. Ja sitten vielä tähän mietintöön ihan loppuhuomautus. Totesin, että 15 kansallista parlamenttia ovat antaneet vastauksensa ja 14. päivä käymme keskustelua näistä. Ei ole mikään yllätys, että kansalliset parlamentit ovat suhteellisen pidättyväisiä meidän ehdotuksemme suhteen. Eli että vaadimme enemmän Eurooppaa, enemmän budjettivaroja ja niin poispäin. Kyllä ne ovat aika pidättyväisiä. Ehkäpä siitä johtuen, että he eivät ole perehtyneet asiaan riittävässä määrin. Ja ehkäpä myöskin siitä syystä, että he pelkäävät menettävänsä vaikutusmahdollisuuksiaan. Oli miten oli. Meidän tulee vielä saada heidätkin vakuuttuneiksi ja se ei tapahdu kädenkäänteeseen, mutta juuri siitä syystä tämä asia olisi otettava jo nyt esille. Ja sitten vielä lopuksi lyhyt ja ytimäkäs teksti on tarpeen, niin kuin Jean-Paul totesi, ja minä uskon, että Pervance on jo ihan oikealla tiellä. Kyllä se tulee onnistumaan. Mutta kunhan äänestykset on toimitettu ja me lähdemme dokumentoimaan tehtyä työtä, me olemme laatineet monia mietintöjä, olemme järjestäneet kuulemisia, temaattisia työryhmäkeskusteluja, niin yhdessä nivaskassa mainittaisiin kaikki aasta ööhön. Eli tällainen kirjatyyppinen kokoelma, niin kuin ranskalaiset kollegat tekivät aikanaan. Eli että me dokumentoimme valiokunnan tekemän työn. Se, että toteutuuko tämä vielä ennen lomia vai kesälomien jälkeen on yksi lysti, kunhan kaikki asiakirjat, pöytäkirjat, muin asiakirjoinen päivinen ovat yksissä kansissa, niin se on se tavoite. Tervaus! No niin, jos minulla nyt on tarpeeksi aikaa vastaa näihin kysymyksiin. Tässä on paljon kysymyksiä, eikä tässä valiokunnassa vielä ole käytetty tarpeeksi näkemysten vaihtoon aikaa käsittäisin, että voin vastata melko pitkästi, vaikka jotkut lähtivät tältä salista pois jo, niin varmasti heidän suojelusenkelinsä ovat täällä paikalla. Aivan ensiksi minä panin merkille, että ajatellen puheenjohtajan ehdotusta, että muutetaan viitosta ja kuutosta keskenään, äh, vaihdetaan niitä keskenään. Äh, se sopii mielestäni hyvin. Äh, se ei ole ristiriidassa mietinnön rakenteen kanssa. Eli viitonen ja kuutonen vaihtaisivat paikkaa, se sopii minulle. Ehkä mahdollisesti voidaan muuttaa kaksi ja kolme ähm, lähestymistapaa. Se sopii minulle ainakin tässä luonnosvaiheessa. Eli tästä vielä selvennyksiä ja huomioin myös sen, mitä Olle Schmidt sanoi. Minun mielestäni tässä loppuvaiheessa työskentelyämme pitää ottaa huomioon nimenomaan kuutonen olen aivan samaa mieltä kuin hän. Me emme voi, vaikka puhummekin talous- ja rahoituskriisistä, sosiaalikriisistä, me emme voi olla aivan hiljaa siitä, mikä koskettaa meitä eurooppalaisia ja naapureitamme hyvin merkittävästi. Ja minä palaisin pariinkin kolmeen seikkaan ajatellen tätä mietintöä. Ehkä tässä myös body language kertoo, ollaanko samaa mieltä. Ensinnäkin se, mitä tapahtuu Afrikassa, se osoittaa sen, että meidän ei pitäisi koskaan vähätellä omia perusarvojamme, demokratiaa ja kuulutuksen kautta tapahtuvaa edistystä – ja tasa-arvoa. Minun mielestäni tämä on äh, vahvin viesti, joka meidän pitäisi tästä tapahtumasta ottaa. Ja sitten äh, historian äh, Olle Schmidt mainitsi sen, että tulevaisuus tulee vähän jäljessä joskus. Tässä pitäisi selventää tiettyjä kysymyksiä. Minä olin todella järkytynyt, kun Benalin hallinto romahti, koska minun mielestäni aivan vastaavaa tapahtui silloin, kun Unkari vaihtoi, muutti hallintomuotoa. Minä olin tuolloin itse Ranskassa kansalliskokouksessa. Ja minä olin vastuussa kokouksesta, jonka nimi oli Avaus itäänä mahdollisuudet ja riskit. Ja nyt voimme todeta tämän saman Unkari eh, eh, tuolloin, ja tässä tulee esiin mahdollisuus ja riski. Tietenkin tämä eh, osoittaa, että me olemme velvollisia, me, tai meillä on oma vastuumme. Ehkä meidän pitää oppia menneisyydestä, ei, ei sellaista aina tapahdu, mutta pitäisi yrittää. Ja tässä ei puhuta ainoastaan rahoitustuesta ja näistä näistä varoista, joita pankit ovat valmiita rahoittamaan, että saadaan markkinat kuntoon. Mm, mutta Rouva Jaakonsaari oli aivan oikeutetusti huolissaan. Kysymys on koulutuksesta, siitä, että rakennetaan oikeusvaltio ja vältetään korruptio ilmiöt ja toimitaan niin, että siirtymävaiheessa ei liian nopeasti luovuta modernista valtiosta, jossa on poliisi, tuomarit, verohallinto, joka saa kuitenkin oikeusvaltion toimimaan. Ja sitten kolmanneksi vielä – Aivan kuten Kööpenhaminan konferenssissa, eh, minä voin tässä eh, puhua runollisesti, eh, että Rova Ashton ei ole tässä sen parempi, tai pahempi kuin Monti. Mutta tässä peruskysymyksenä on todellakin se, että tämä on meidän historiallinen vastuumme, nämä ovat meidän naapurimaitamme, mm, voimme olla myös ensimmäisiä toimijoita tässä. Ja e, heti kun tulee ensimmäisiä merkkejä, niin, e, niin voimme toimia. Mutta meidän täytyy katsoa, mitä e, tapahtuu, mutta minä toivoisin, että saisimme aikaan selkeän viestin, synteettisen, tiiviin, luettavan viestin tässä lopuksi. Rouva Bastosin huomiota pani merkille myös. Olen osittain eri mieltä. Tämä teksti, joka on pöydällä nyt, se on tulosta sihteeristön työstä siltä pohjalta, mikä on poliittisten ryhmien työtä. Ja se on vaihe, jossa nyt olemme. Ja jos tämä teksti, jos sitä ei pidetä tuloksekkaana työnä, niin miten sitten muuten voidaan tehdä töitä? Ja sanoisin äh, aivan juhlallisesti, että tämä äh, työ on tulosta. Äh, tämä työ on tulosta sihteeristön yhteenvedosta, joka tehtiin poliittisten ryhmien panosten pohjalta. Ei tietenkään täällä kaikkia ole kaikille ryhmille, koska me haluamme lyhyen tekstin ja sitä varten pitää tehdä valintoja. Minä olen esittelijä ja juuri tämän paperin pohjalta, tämän keskustelun pohjalta yritetään saada aikaan viesti, selkeä poliittinen eurooppalainen viesti aikaiseksi silloin, kun esittelen seuraavassa kokouksessa tuon mietintöluonnoksen 28. maaliskuuta. Ja nyt osittain EPPn kanssa minulla on ongelmia. Viitos sivulla täällä asiakirjassa, mm, eh, heidän asiakirjassaan. Minulla on tässä ongelmia, kun eh, sanotaan, että EU pitäisi keskittyä eh, ydintoimintaansa, kaksoispiste ja palvelut. Minä sanon tästä, että minä en ole kyllä samaa mieltä. Sanon tämän selvästi ja uskoisin, että tätä, tästä asiasta ei ole riittävästi keskusteltu, koska minun mielestäni, jos mietitään, että palveluilla saadaan aikaan lisäarvoa, niin kyse on silloin rahoitusalasta ja sanotaan, että meidän me tarvitsemme teollisuutta ja me tarvitsemme myös maataloutta. Tässä on kyseessä elintarvikevarmuus, meidän kuluttamiemme tuotteiden kestävyys ja huoli alueistamme, joten en ole samaa mieltä tästä mutta voimme tästä EPPn kanssa keskustella ja varmasti pääsemme sopimukseen. Ja sitten Valsen, siinä mainittiin, että niin tässä dynamiikkaa voidaan tietenkin täsmentää. Siinä olemme kyllä samoilla linjoilla. Olle Schmidt, tässä vastasin jo Afrikka-kysymykseen, mutta mm, olette mielestäni aivan oikeassa. Kun puhutte maahanmuutosta, niin sanotte, että pitäisi avata markkinat ennemmin kuin, markkinat tuotteille ennemmin kuin maahanmuuttajille. Ei kyse ole näin yksinkertaisesta asiasta. Me, meillä tulee väestövaje ja me tarvitsemme väkeä. Minä olen usean otteeseen muistuttanut tästä, että tulevaisuudessa Eurooppa tarvitsee afrikkalaista työvoimaa jo tällä hetkellä tarvitsemme ja tulevaisuudessa myös. Ja eh, mitä, se, mitä tapahtuu eh, Afrikassa, eh, se muuttaa tilannetta ja myös tämä valankumous osoittaa uuden mallin. Ja näemme nyt Espanjassa ja muualla, että nämä tämä väestö palaa omiin maihinsa. Ja niinpä eh, on tärkeää myös, että eh, oltaisiin houkuttelevia. Ja näillä eh, maahanmuuttajilla on omat oikeutensa, kun he ovat täällä meidän alueellamme. Meidän pitäisi tästä asiasta löytää konsensus ajatellen maahanmuuttajia, heidän integrointiaan, heidän oikeutensa sosiaaliturvaan, niin kuin meilläkin. Se on tärkeä seikka mielestäni. Ja sitten tämä eurooppalainen valtiovarainministeriö, mitä se on, olemme siitä paljonkin puhuneet. Tämä on tiettyä liittovaltioperiaatteen noudattamista tässä jos ei haluta, että keskuspankki niin, hoitaa kaiken arvioinnin makrotaloudellisen toiminnan kautta, niin siinä tapauksessa tarvitaan jotakin tahoa, joka vahvistaa tällä alueella Euroopan komissiota. Sitten Eera Suntis, te puhuitte sosiaalilausekkeista ja minä olen aivan samaa mieltä ja haluaisin tämän asian esille myös mietintöön. Ja äh, olen samaa mieltä toisessakin seikassa. Äh, sanoitte että äh, Schmidtin puheenvuoron jälkeen, että me olemme euroalueen kriisissä, eikä pelkästään eurokriisissä. Tämä kriisi Sinänsä euroa vastaan eivät ihmiset ole. Tietenkin Ranskassakin ja on tietenkin sellaisia ihmisiä, jotka, ajattelevat, että se oli väärä veto. Mutta nyt kun globaalistuminen on edessä, me pitää puolustaa euroa ja me olemme nähneet, miten poliittiset vastuuhenkilöt haluavat tehdä kaikkensa pelastaakseen euron. Se saattaa vaikuttaa siltä, että oltaisiin ristiriidassa sen kanssa, mitä aikaisemmin on sanotaan. Esimerkiksi Merkel tai Trichet, silloin kun pitää pelastaa euro, niin silloin kaikki haluavat toimia mutta ne ehdot, joilla euro on syntynyt Euroopan unionin Maastrichtin sopimus. Nämä ajat ovat ohi. Tässä on kulunut aikaa jo kymmenen vuotta. Sen jälkeen 12 vuotta euron voimaan tulemisesta. Ja meillä on tämä kriisi käyty läpi. Meidän pitää ottaa huomioon se, mitä Rova Ferreira sanoi, euroalueen sisäiset ristiriidat, niistä on tullut vakavampia kuin epätasapaino, joka vallitsee suhteessa ulkoiseen. Niin nyt Jacques Delors, Delors tulee 14. päivä. Erittäin hyvä, että silloin voidaan puhua tästä talouden tasapainosta. Tässä voidaan äh, leikitellä sanoilla, voidaan sanoa, että kyse ei ole valuutasta, joka on vaarassa, äh, mutta kyseessähän on äh, talous- ja rahaliitto myös, jos sitä katsotaan. Ähm, miten sitten 2020 onnistuu? Ähm, tässä olen aivan yhtä samalla linjalla kuin Suntis neuvostossa tehdään tuota kilpailukykypakettia. Me ehdotan, että siitä ei puhuta täällä, kun siitä puhutaan muualla, mutta haluaisin, että me olisimme samaa mieltä siitä, että todellinen rakenneuudistus, jota Eurooppa tarvitsee kaikkialla, se on koulutusuudistus. Siitä se on todellinen rakenneuudistus. Ja jos se halutaan äh, tehdä, niin pitää myös miettiä, miten se rahoitetaan. Äh, kiitän äh, Rova Pietikäistäkin hänen tuestaan ja olen hänen kanssaan aivan samaa mieltä. Hän ei ole enää paikalla, mutta tämä kasvukysymys ja valtionvelkakysymys pitää toimia kummallakin rintamalla. Sitten pörssikysymys, ja tässä palaan myös siihen, mitä sanoi puheenjohtaja. Ymmärrän kyllä, että Deutsche Box haluaa lisätä omaa markkinaosuuttaan, mutta me lainsääntäjinä, meidän täytyy miettiä, miten, minkälaista dynamiikkaa se saa aikaiseksi. Ja aivan suoraan sanoen, minä niin, ehkä puheenjohtaja eh, voi eh, tästä lisävaloa antaa, mutta minä itse haluaisin selkeän näkemyksen niistä, jotka pitävät valtaa Saksan pörssissä. Eh, keillä on pääomat siellä. Ja talous- ja rahavaliokunnassa Schwebelin mietintöön. Minäkin laitoin tarkistuksen, jossa todettiin, että MIFin henki oli täysin muutettu ja siitä pitää vetää johtopäätöksen tätä minun tarkistustani ei otettu huomioon, mutta minä olen erittäin huolissani siitä, miten markkinat toimivat, miten avoimesti eh, ne toimivat. Eh, lainsäätäjän pitää eh, pakottaa avoimuutta näille markkinoille, mutta kyse ei ole siitä, että pörssit olisivat tässä toimijoiden uhreja, mutta tässä vahvistetaan investointipankkien toimintakenttää ja sellaisten, jotka eivät ole eurooppalaisia. Ja tiedätte tämän aivan hyvin, koska me olimme yhdessä Yhdysvalloissa silloin, kun otimme esiin nämä korvauskysymykset. Amerikkalaisten investointipankkien tavoite on äh, saada toimintakenttänsä äh, nimenomaan äh, New Yorkiin. Ja tässä tavoitteena, tämä tavoite on se, johon pyritään nimenomaan. Mutta tästä lisää sitten keskusteluissa ja minä palaisin mitä, siihen, mitä puhuttiin moraalista koulutuksesta. Ja sitten tämä Bildung, Bildung josta puhuttiin saksaksi, ehkä minä kysyn tästä vielä tarkemmin joltakulta muulta, ehkä herran Gozes voisi tästä nauttaa. Elisa Ferreira, olen aivan samaa mieltä näistä selvennyksistä, varsinkin ajatellen lähentymistä ja maahanmuuttokysymyksiä ajatellen äh, vaikka otimme esiin jo äh, veroparatiisikysymyksen ensimmäisessä mietinnössä, ehdotan, että se otetaan tähän mukaan. Äh, ja se on mukana myös G20-esityslistalla. Se on edelleenkin hyvin tärkeää. Sitten Afrikasta vastasinkin jo Äh, valtio, eurooppalaisesta valtiovarainministeriöstä ja fuusiostakin äh, puhuin jo. Sitten äh, turvallisuusneuvostosta, YKsta. Tämä on asia, jonka parissa emme ole tehneet riittävästi vielä töitä. Ehkä tarvitsemme minikokoukseen varjoesittelijät, koordinaattorit ja sopisimme, mitä tästä asiasta voidaan tähän laittaa. Tässä ryhmät, tämän mm, Palais Royal-ryhmä, jos minun olisi pitänyt, eh, eh, pitänyt järjestää tästä jonkinlainen tapaaminen ajatellen rahoituslaitoksia tulevaisuudessa globaalilla tasolla. Siellä oli eh, paljon merkittäviä tahoja kyllä, mutta ei olla kovinkaan paljon yhtään mieltä tästä. Pitäisikö meidän keskenämme yrittää mennä vähän pidemmälle, koska ensimmäisessä mietinnössä sanotaan, että G20 on hiukan kelluva. Se ei ole yhtä toimiva rakenne kuin IMF. Ja IMF, se tuli ensimmäiseen mietintöön, Pietikäinen, Pietikäinen piti kiinni tästä, olen samaa mieltä. IMF, se ei ole välttämättä suoraan tässä globaalissa hallinnassa, mutta minä tosiaankin mielelläni tekisin tämän asian parissa vielä muutaman tunnin lisää töitä, koska se on, se on minun mielestäni tärkeä. Ja sitten herra Gosessa, nyt kannattaa lukea kohta 5.3 tässä sihteeristön paperissa. Nimenomaan tätä kohtaa olen itse muuttanut sen kokemuksen pohjalta, mitä olemme saaneet niin eh, minä menisin vielä pidemmälle kuin te, koska eh, miten täytäntöön pannaan eh, ja miten sovelletaan näitä nimityssääntöjä ja budjetti mahdollisuuksia. Meillekin tämä on kyllä merkittävä vaihe ja meillä pitäisi olla annettavissa lisää toimintakykyä näille äh, tahoille. Ja lopuksi vielä äh, vihdoin äh, viimein meidän olisi aikaa, aika vetää johtopäätökset ja yhteenveto tämän selvitysvaliokunnan työstä. Minä olen minulle tuli mieleen yksi ongelma, jos me nyt haluamme toimia meidän pitäisi puhua myös siitä työskentelyn laadusta, jota, joka vallitsi tuossa ensimmäisen vaiheen aikana. E, kaikki eivät antaneet paperilla panostansa, mutta minun mielestäni tällä tavoin me voisimme ottaa parhaalla mahdollisella tavalla huomioon kaikki ne, ne panokset, joita olemme saaneet myös kuulemistilaisuuksissa ja muissa kokouksissa. Kiitos. Noin, oikein paljon kiitoksia. Hyvät kollegat, kiitokset, että kannatte korttanne kekoon. Näin päätämme kokouksen ja toivon teille vielä miellyttävää loppupäivää.